suullinen kysymys komissiolle on kyseessä palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan täytäntöön pano. Minä annan nyt puheenvuoron niille, jotka ovat esittäneet kysymyksen. Evelin Gebhardt, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Täällä ollaan Kiitos puhemies. Suuret kiitokset siitä, että saamme esittää tämän kysymyksen täällä täysistunnossa tänään. Olemme joutuneet toistuvasti toteamaan, että kansalaiset haluaisivat ostaa tavaroita tai palveluita internetistä, mutta eivät voi tätä tehdä, koska heillä on väärä IP-osoite, väärä kansallisuus, he asuvat väärässä maassa tai heillä on väärä luottokortti konflikti ja siksi he eivät voi käydä kauppaa. Euroopan unionin lainsäädäntö on oikeastaan selkeää. Syrjintä kansalaisuuden perusteella tai kotipaikan perusteella ei ole sallittua. Siksi on mahdotonta hyväksyä, että sisämarkkinoillamme, jotka tarjoavat yrityksille paljon voittoa, niin kuluttajat eivät edelleenkään saa vastaavaa voittoa tai vastaavaa hyötyä, vaan kuluttajien tiellä on monia esteitä. Siksi meidän on toimittava. Komission tiedonannossa, joka koskee digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa Euroopalle, komissio on todennut, ja minä tässä lainaan, että se aikoo tehdä vuoteen 2016 mennessä ehdotuksia perusteettomien maarajoitusten poistamiseksi sähköisen kaupankäynnin alalla, mahdollisesti myös sähköisen kaupankäynnin puitteita ja palveludirektiivin valmistavia puitteita. Mitä muutoksia, mitä muutoksia komissio aikoo ehdottaa, mihin komissio pyrkii näillä muutoksilla? Samoin haluaisin kuulla, miten te komissiossa aiotte huolehtia siitä, että palveludirektiivin artikla 22 sekä 8.3 kuluttajansuojadirektiivissä Äh, viimeinkin aletaan toteuttaa. Nämä oikeudet ovat olleet pitkään jo olemassa teoriassa, mutta eivät kuluttajiemme käytännön elämässä. Kiitos. Kiitos. Sitten Andres Schwab, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, parhaat kollegat. Tämän päivän suullinen kysymys komissiolle tarjoaa meille mahdollisuuden tehdä selväksi, mikä yhtäältä palveludirektiivissä ja toistaalta kuluttajansuojadirektiivissä on ollut lainsäätäjän tarkoitus erilainen kohtelu riippuen kuluttajan kansallisuudesta tai kotipaikasta on sallittua vain siinä tapauksessa, että sitä varten on pakottavia juridisia syitä. Euroopan parlamentissa olemme tehneet pitkään ja kovasti työtä sen puolesta, että loisimme sellaiset oikeudelliset puitteet, joissa tällaista kuluttajien eriarvoista kohtelua ei tapahdu. Meidän on huolehdittava siitä, että yhtäällä yritykset ja toisaalla kuluttajat mm, saavat toimia yhtäläisissä toimintapuitteissa. No, minä muistutan tässä nyt Disneyland-tapauksesta kesältä. Äh, e, tässä tapauksessa esimerkiksi vaikka toimintaedellytykset ja olosuhteet ovat täysin samat, niin pyritään väärinkäytösten kautta kautta käyttämään erilaisia hintamalleja eri puolilta Eurooppaa tulevia ihmisiä, kuluttajia kohtaan ja komission on toimittava. Sanon tämän erityisesti siksi, että me tiedämme, miten vaikeaa on luoda yhtäläiset edellytykset. Me olemme toistuneet, toistuvasti puhuneet siitä, paljonko yhtäläisiä edellytyksiä voidaan aikaansaada. On jäsenvaltioita, jotka eivät halua minkäännäköistä lainsäädännön yhdenmukaistamista, mutta niilläkin aloilla, joilla me olemme tämän saaneet läpi, kuluttajat joutuvat äh, näkemään, että yritykset hyötyvät yhtenäismarkkinoista, mutta kuluttajat eivät. Komissio komission jäsen, nyt pyydän teiltä selviä sanoja siitä, mitä te aiotte tehdä. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten komission jäsen, olkaa hyvä. gospodine predsjedavajući oprostite što upadam eh, za vrijeme sjednice ali. edustaja jakovčić halusi käyttää puheenvuoron kiitoksia Meillä on tällä edelleen ongelmia Kroatian tulkkauksessa. Emme ole kuulleet mitään. Ei tullut Saksasta eikä Englannistakaan. Ymmärrän joitakin kieliä, mutta en kaikkia. Voisitteko katsoa, mitä täällä tapahtuu? Osa să uh, tekniciano kollega, Niin, kyllä. Puhumme teknikoiden kanssa tästä. Otamme heihin yhteyttä kolleganne kertoi meille tästä aikaisemmin. Nyt hän lähti, mutta on kaikki nyt hyvin. Komission jäsen pahoittelut, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Um, on behalf of my... Kiitoksia puhemies. Pieskova kollegani nimissä olen täällä nyt keskustelemassa tästä erittäin sitä kysymystä, jonka arvoisat jäsenet ovat ottaneet esille sen suhteen, mitä EU-kansalaiset voivat odottaa yhtenäismarkkinoilta. Kun kuluttajat tekevät ostoksia yli rajojen, heitä syrjitään edelleen kansallisuuden nojalla tai asuinpaikan nojalla, eikä sitä voi hyväksyä. Me saamme jatkuvasti valituksia kansalaisilta, syrjivistä käytänteistä eri kanavien kautta. Ensinnäkin suorat valitukset, toiseksi eurooppalaisia kuluttajavalituksia ja lisäksi tietopyyntöjä. Kaiken tärkeimmät ovat parlamentaariset kysymykset. Demokraattisesti valittuina edustajina olette tärkeä rajapinta kansalaisten ja EU-toimielinten välillä. Enpä voisi teitä enempää rohkaista siihen, että lähetätte meille palautetta äänest vaalipiireistänne. Internetin kasvun myötä sähköisestä kaupankäynnistä on tulossa yhä tärkeämpää. Mutta monet kysymykset koskevat myös muita transaktioita. Maantieteellinen blokkaus on yksi näistä tärkeistä kysymyksistä, joka haittaa kuluttajien toimintaa. Kuluttajat eivät voi viedä toimintaa loppuun tai heidät ohjataan toiselle internetsivustolle, joka tarjoaa sitä samaa palvelua, mutta korkeampaan hintaan. Ja näin päivittäin miljoonat eurooppalaiset, jotka myös ovat turisteja tai ostavat toisen kodin toista maasta tai ylittävät rajan, heidän elämänsä vaikeutuu. Tämä täytyy loppua ja Digitaalisen yhtenäismarkkinastrategiassa otettiinkin esille tämän suuntainen toiminta. Tätä toimia laajennetaan sisämarkkinastrategiassa, joka koskee hyödykkeitä ja palveluita, ja se on tarkoitus hyväksyä tämän kuun lopussa. 24.9. Euroopan komissio myös käynnisti julkisen kuulemisen, jonka avulla komissio voi valmistella lainsäädäntöaloitetta ensi vuodelle. Meillä kaikilla on esimerkkejä syrjivästä käytänteestä. Viime vuonna otimme käyttöön aloitteen, joka koski suuria autovuokrausyrityksiä Euroopassa, kun huomioimme valtavia hintaeroja aivan tarkalleen samoista palveluista, riippuen vain siitä, mistä maasta asiakas oli kotoisin tänä vuonna. Olemme myös saaneet lehdistötiedotteita, joka koskee suurta huvipuistoa Ranskassa, jonka jotkut tarjoukset rajoittavat koskemaan vain Ranskan kansalaisia. Ja lisäksi ei ole voitu esimerkiksi olla mukana ähm, äh, palvelun ostossa tai hyödyntää yhteistä autoa, jos kansalaisuus on ollut väärä. Tämä ei ole tarjonnut riittävästi oikeusturvaa kuluttajille ja yrityksille. Se ei ole mahdollistanut sitä, että kansalliset viranomaiset olisivat voineet täytäntöönpana syrjimättömyys määräyksen päivittäisessä toiminnassa. Tähän aiomme puuttua. Sopimuspohjai, sopimusvapaus on tärkeä periaate, joka täytyy säilyttää. Ja samassa meidän täytyy pureutua myös vapaaehtoiseen yhtenäismarkkinoiden pirstoutumiseen ja turvata kuluttajien oikeudet. PK-yritysten edut täytyy myös suojata. Meidän tulee rohkaista yrityksiä ja kuluttajia käyttämään yhtenäismarkkinoita niin, että siitä on heille hyötyä. Hyvät kollegat, ilahtuneena voimme keskustella mielemme näistä haasteista eteenpäin, jotta voimme löytää sellaisia ratkaisuja, jotka avaavat yhtenäismarkkinat yrityksille ja kuluttajille molemmille. Kiitoksia. Mim. Kiitoksia. Nyt annan edustaja Sekmäälovalle puheenvuoro minuutti. Kollegove, diskriminaatio Kiitos puhemies. Kuluttajien syrjiminen Ähm, kansalaisuuteen tai kotipaikkaan perustuen valitettavasti edelleen on tosiasia, vaikkakin kiellettyä. Nyt tarvittaisiin objektiiviset kriteerit sen määrittelemiseksi ja ehdot sen määrittelemiseksi, missä poikkeustilanteissa äh, palvelujen tai äh, tavaroiden äh, tilaamista voidaan rajoittaa, mutta kaikki syrjintä on pyrittävä poistamaan, jotta kuluttajat saavat yhtäläiset oikeudet. Mitä maanrajoitteiden poistamiseen tulee, tämä on yksi kaikkein merkittävimpiä haasteita digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa. Kuluttajia toki syrjitään myös internetin ulkopuolella eikä tulisi olla minkään näköistä eroa nettikaupan tai muuten käytävän kaupan välillä. Pyydän, että suojelua vahvistetaan. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Charanzova saa puheenvuoron. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Olen ilahtunut siitä, että komissio taistelee tätä, näitä ongelmia vastaan ja ALDE-ryhmä pyrkii saamaan myöskin aikaiseksi ratkaisun niin, että voidaan täydentää sähköistä palvelua koskevia direktiiviä. Kuluttajilla Euroopassa on kaksi suurta estettä edessään, kun he pyrkivät tekemään ostoksia yli rajojen. Joko he eivät saa tavaroita toimitettua kotiinsa, tai sitten kustannukset ovat niin korkeat kuljetuksille, että ei ole mitään perusteltua syytä niille muuta kuin estää kauppa. Jos hyödykkeet eivät voi ylittää rajoja, Eurooppalaiset eivät myöskään tee ostoksia ylirajoin. He jäävät ikuisesti oman kansallisen markkinansa eh, piiriin ja eivät voi hyödyntää täyttä reilua kilpailua. Hyvä komissaari, kun otetaan huomioon eri hinnat, jotka pohjautuvat sijaintipaikkaan, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tässä olisi kysymys yritysten harjoittamasta syrjinnästä. Jos sitä ei harjoiteta kansallisuuden, niin ainakin asuinpaikan perusteella. Koska jos, olen, jos ei siltä puolelta että tsekki, niin ainakin siitä syystä, että enää Prahassa. Jotkut pienyritykset ovat sanoneet, ettei kyseessä ole syrjintä. Ne eivät vain yksinkertaisesti kykene hoitamaan kieli- ja palautusongelmia. Ehkäpä ne ovat oikeassa. Ehkäpä meidän tulisi tehdä enemmän näiden ongelmien ratkaisemiseksi, niin kuin strategiassa todetaan. Mutta, hyvä komissaari, Miltä perusteella voi suuri yritys perustella tällaisten palveluiden tarjoamisen estämisen? Olen sitä vastaan, että ylisäännellä yrityksiä ja rehellisesti uskon, että useimmat yritykset haluavat toimia oikein suhteessa kuluttajinsa ja saada näin itselleen enemmänkin asiakkaita. Mutta tässä on kyseessä selkeä tapaus, jossa meidän tulee toimia, jotta tämä laiton hintasyrjintä ja markkinoiden segmentointi saadaan loppumaan. Kyseessä on hintadiskriminaatio, jota ei tulisi hyväksyä digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja O'Flynn. Minuutti, on hyvä. Kiitos. Niin, komissio korostaa tätä maarajoitusongelmaa ja väittää olevan kuluttajana siellä, mutta kuitenkin komissio itse se pitäisi luokitella suurimmaksi maarajoittajaksi. Komission ylisääntely on vaikeuttanut kohtuuttomasti sille, että pk-yritykset voisivat myydä ulkomaille. Vägmos-tapaus on tästä hyvä esimerkki siinä pk-yrityksiä, joita maksamaan se verkkokauppa maksuja ja näin ollen mikroyrityksiä on poistunut vientimarkkinoilta ja kuluttajien valinta on, täällä on vähemmän valinnan varaa. Aivan liian usein komissiot muodostuvat ongelmiksi, jotka ratkaisuksi en epäile sitä, että ei se halua toimia hyvin, mutta haluan, että se ottaa huomioon sen, että mitä se on tehnyt tällä alalla, sillä Euroopasta on tulossa maailman vähiten dynaaminen maanosa tätä vauhtia. Kiitoksia. Nyt siirrymme menettelyn ilman luetteloa. Neljä kollegaa saa puheenvuoron. Ensinnäkin Kaput, olkaa hyvä. Hän ei ole paikalla. Sitten jäsen edustaja Grappini. Kiitos, puhemies. Haluan onnitella suullisen kysymyksen esittäjiä. Itse olen jäsen IMKO-valiokunnassa ja usein olemme tästä asiasta keskustelleet. Ei pelkä palveludirektiivi riitä, meidän on myös valvottava mitä markkinoilla tapahtuu. Ja niin kuin Evelin totesi, niin joskus tarvitaan tai joskus on hankittava, tehtävä hankintoja toisesta maasta. Ja ei, tämän tulisi olla sen kummallisempaa. Myös lähetysten tulisi toimia hyvin. Ja kyllä nyt olisi korkea aika komission pohtia tätä asiaa. Pyydän teiltä konkreettista vastausta. Mitä tehdä, jotta voimme parantaa laatua palveludirektiivin toteuttamista ja täytäntöönpanoa kaikissa maissa niin, että voimme välttää syrjinnän. Meidän on ennaltaehkäistävä eikä juostava asioiden perässä. Seuraavaksi Marjas minuutti. Hyvä puhemies. Tässä puhutaan kuluttajien oikeuksista ja siitä, millä tavalla jäsenvaltioiden tulisi varmistaa se, että syrjimistä ei tapahdu. Ensinnäkin jäsenvaltioiden tulisi huolehtia siitä, että tämänhetkinen, se, tämänhetkistä lainsäädäntöä sovelletaan oikein. Hyvin usein kuluttajat pienemmistä jäsenvaltioista joutuvat suuriin hankaluuksiin, kun haluavat saada tavarat toimitettua itselleen, kun taas jossain muissa tapauksissa säköistä kauppaa käyvät yritykset eivät usein edes suostu koko kuljetukseen. Nämä tällaiset käytännöt tulisi lopettaa sillä ne rikkovat oikeuksia. Lisäksi sellaisissa tapauksissa, joissa kuluttaja ei ole saanut lisätietoa etukäteen, hänen ei tulisi joutua maksamaan ylimääräistä kuljetuksesta. Minut. Kiitos Jakovcic, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Maarajoitukset ovat yksi pahimmista syrjinnän muodoista, jota kohtaamme. Nykyään se on yksi suurimmista esteistä digitaalisten sisämarkkinoiden luomiselle. EU perustuu sisämarkkina käsitteeseen ja nykyään teknologiat estävät meitä kehittymästä lisää. Tiedän omasta kokemuksestani ja kollegoideni kokemuksesta tämä on ongelma, joten haluaisin vedota komission toimimaan niin pian kuin mahdollista, jotta se voisi päättää tämän ongelman ja jotta ei voisi luoda toiset digitaaliset markkinat. Puhemies, Seuraava Di rete di telecomunicazione di servizi digitali in grado di Kiitos paljon, puhemies. On todella tärkeää huolehtia siitä, että digitaalinen kauppa toimii ja että digitaaliset sisämarkkinat toimivat. Kuluttajan suojaa on vahvistettava yksittäisiin liiketoimiin yksittäisten liiketoimien suhteen ja samoin maarajoitteista on päästävä. Me tarvitsemme lisää läpinäkyvyyttä, mitä tulee sähköiseen kauppaan, nettikauppaan. Ei voi olla niin, että välitetään tiettyjä viestejä, jotka eivät äh, sitten toteudu. Tuomioistuinhan on päätöksessään todennut, että kulut ää, arkaluontoisia tietoja on suojeltava. Ja muistutan tuomioistuimen viimeisimmästä päätöksestä, joka liittyy juuri tähän maarajoitekysymykseen ja kuluttajien suojelemiseen. Kiitos sitten komission edustaja. Sirenides, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluan jälleen kerran kiittää teitä kysymyksistä ja kommenteista tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä, joka koskee kuluttajasuojaa. suojaa. Kyseessä on asiassa varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä hetkistä tilannetta ei voi hyväksyä. Kun tarkastellaan sitä, mitä lupaamme kansalaisillemme ja kuluttajillemme sisämarkkinoilla. Tämänhetkisessä tilanteessa meidän pitäisi saada hyötyä rajoilettavista ostoksista. Kuitenkaan emme voi antaa takeita sille, että sillä usein hyödykkeet eivät ole saatavilla toisessa maassa tai usein ei voida olla varmoja siitä, että kohtelu on oikeudenmukaista suhteessa toisen kuluttajaan. Sisämarkkinoissa on kysymys siitä, että kaikille tarjotaan mahdollisuus Pääsy näiden palveluiden äärelle riippumatta siitä, missä ollaan EU-alueella. Haluan tehdä aivan selväksi sen, että ei ole mitään sen tärkeämpää, ei ole yhtä tärkeämpää kuluttajaa kuin toinen. Meidän täytyy siis mitoittaa sopimusvapaus suhteessa siihen, että kuluttaja ei saa syrjyä, syrjiä asuinpaikan nojalla – meidän tulee kuitenkin ymmärtää, ettei ole olemassa mitään myyntivelvoitetta tai yhdenmukaista hintoja yhtenäismarkkinoilla. Missä tämä tasapaino sitten saavutetaan, riippuu neuvotteluprosessin lopputuloksesta, jota käydään eri jäsenvaltioiden sidosryhmien välillä. Artikla 20 palveludirektiivissä toteaa, että tota, sillä ne periaatteet, joita jäsenvaltioiden tulisi täytäntöönpanna ja soveltaa. Jos jäsenvaltio rikkoo tällaista periaatetta, komissio voi käynnistää toimet jäsenvaltiota vastaan. Vaikuttaa siltä, että useat jäsenvaltiot eivät ole ryhtyneet riittäviin toimiin ottaakseen käyttöön syrjimättömyysperiaatteen. Internetostokset ovat vain kiihdyttäneet, näiden onge- kiihdyttäneet näitä ongelmia ja me tarvitsemme kuluttajaystävällistä ratkaisua. Lainsäädäntöehdotuksia tehdään komission toimesta seurauksena digitaaliselle yhtenäismarkkinastrategialle ja tulevalle yhtenäismarkkinastrategialle. Kiitos komission jäsen keskustelu on päättynyt ja siirrymme seuraavan esityslistan